hyväksymme myös hyvin edistyksellisen päätöslauselman, joka on David Martinilta lähtöisin. Äänestetään sen puolesta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Fjellner. Eh, paljon kiitoksia puhemies ja oikein paljon kiitoksia rouva komission jäsen. Lopultakin meillä on tämä sopimus Singaporen kanssa. Tämän piti olla yksinkertainen asia, mutta sen laatimisen meni kymmenen vuotta. Ja sehän oli meidän vikamme, eikä heidän. Ja monet kollegat tietenkin ovat täällä tehneet kaikkensa tämän sopimuksen estämiseksi ja erityisesti sijoitussuojasopimuksen estämiseksi ja he jatkavat tätä työtään. Tämä on vahingoittanut EUn kauppapolitiikkaa, kun se on kohdellut Singaporea näin huonosti. Mutta minun mielestäni tämä on todella hyvä ja dynaaminen sopimus ja meillä on dynaaminen talous Aasiassa Singaporen muodossa. Minun mielestäni meidän pitäisi kaikkien tukea tätä huomenna. On paljon henkilöitä, jotka ovat tätä vastaan monilta eri poliittisilta kannoilta, mutta he estävät tällä EUn kauppapolitiikkaa ja jättävät sen Kiinan armoille. Eli meidän täytyisi todellakin saada näille tukimuksille laaja suki, tuki huomenna. Kiitos, tänne edustaja Gia. Uh, Kiitoksia. Olen ASEAN valtuuskunnassa ja me uskomme tämän alueen strategisen merkityksen EUlle. Itse puhuin tästä sopimuksesta monien sidosryhmien kanssa Singaporessa, myöskin kansalaisjärjestöjen ja ammattiliittojen edustajien kanssa. Ja he kaikki tukevat vahvempaa kumppanuutta meidän ja heidän maansa välillä. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan, että globaali kauppa on nyt muutostilassa. Yhdysvallat kirjoittavat sääntöjä uudelleen, eikä siihen enää voi luottaa vakaana kauppakumppanina. Tiedän kyllä, että jotkut kollegat ovat varautuneita, erityisesti kun ajatellaan ILOn yleissopimusten ratifiointia – No, minua rahoitti se, mitä kollegani Martin yksi esittelystä sanoi. Hän on tehnyt erinomaista työtä ja hän on saanut singaporelaiset tarttumaan moniin huolenaiheisiimme. Ja pääministeri on sitoutunut ILOn yleissopimuksiin ja sopimuksessa on myöskin sääntöjä, jotka liittyvät kestävään kehitykseen, jotka liittyvät myöskin muihin sopimuksiin. Tämä ei ole sulka vain sinun hatussasi, David, vaan tämä on hyväksi myöskin SNT-ryhmälle ja parlamentille ja onnittelut esittelyille ja pyytäisin, että kollegat tukevat näitä mietintöjä. Kiitos. Jaroslav Valens. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Valesha. Tomorrow we will vote. Huomenna äänestämme vapakauppasopimuksen puolesta ja sillä pidetään yllä eurooppalaisyritysten kilpailukykyä. Me haluamme edistää talouskasvua, mutta myös arvoja ja standardeja, jotka auttavat meitä toimimaan nykypäivän monimutkaisissa arvoketjuissa. Haluamme tasapuoliset olosuhteet, haluamme myös edistää työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua ja ympäristön suojelua. Joskus on haastavaa olla eurooppalainen yritys, mutta silti me olemme ylpeitä siitä, että me asetamme sen standardin globaalissa kaupassa. Meidän yrityksemme kasvavat ja näillä kauppasopimuksilla on ollut merkittävä rooli EUn viennin kasvussa. Me olemme nyt suurin toimia tällaisissa e- etuoikeuksiin perustuvissa kauppasopimuksissa ympäri maailman ja meillä on sopimuksia kaikilla viidellä mantereella ja täytyy muistaa, että luomme työpaikkoja myös tänne Eurooppaan. Niitä syntyy näiden sopimusten myötä. Kauppasopimukset Japanin, Singaporen tai Vietnamin kanssa astuvat voimaan ja me hyödymme näistä sopimuksista ja meidän tulisi hyödyntää näitä myös tulevaisuudessa. Huomenna toivon, että me kaikki äänestämme sopimusten puolesta. Kiitos. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Następny mówca pan Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Assis. Ja haluaisin kiittää teitä. Telitska sitten tulee puhemieheksi loppuosaksi istuntoa arvoisa puhemies. Nämä sopimukset ovat keskeisen tärkeitä Euroopan unionille, jos emme halua vetäytyä, vaan haluamme avautua kohti maailmaa ja myötä vaikuttaa positiiviseen positiiviseen maailmankaupan sääntelyyn. Tämä kumppanuus- ja yhteistyösopimus erityisesti on hyvä lähtökohta paremman taloudellisen talouden kehityksen kehittä, kehit, kehitymiksen esittämiseksi täällä EU:ssa ja myöskin poliittisen kehityksen edistämiseksi. Kun perustamme suhteemme Singaporeen näihin sopimuksiin, saamme aikaan parempaa yhteistyötä monilla eri toiminnan aloilla otamme sopimuksiin mukaan ihmisoikeuksia koskevia lausekkeita. Sitten tässä on investointituomioistuinjärjestelmä myös ja sitten meillä on määräyksiä esimerkiksi aseista, sitten mukana on myöskin terveys- ja ympäristökysymykset ja niin edespäin. Pahoittelen, olemme 25 minuuttia aikataulusta jäljessä ja yritetään siis pitäytyä puheajoissa. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Pahoittelen jo etukäteen. Ää, emme pidä menettelyä ilman pidämme menettelyä ilman puhjalistaa, mutta sinisiä kortteja ei saa esittää, kun olemme näin myöhässä aikataulusta. Petterle minuut. Hvala lijepo, gospod eh, predsedujoči, in hvala... Eh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegaani Davidia tästä erinomaisesta mietinnöstä. Kumppanuus EUn ja Singaporen välillä – sisältää investointisuojan, mutta myöskin poliittisen kumppanuuden, jonka avulla voimme tehdä paljon tiivimpää yhteistyötä, kun ajatellaan vaikka ympäristön suojelua, turvallisuutta, kehitystä ja niin edelleen. Ja sopimus avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi ihmisoikeusten alalla, siihen, ettei käytetä ydinaseita ja esimerkiksi terveysasioihin. Tämän sopimuksen avulla yhdessä voimme torjua myöskin syöpää ja voimme tehdä yhteistyötä koko alueen kanssa. Kiitos. Thank you, President. Mamikins. Kiitoksia puhemies. Niin, komission jäsen kollegat, tämä on tasapainoinen sopimus ja Singapore on luvannut ratifioida vielä ja ratifioimatta olevat ILOn yleissopimukset mahdollisimman pian. Mutta tärkeää on myös se, että EU valvoo tätä tilannetta. On totta, että Singapore on korkealla Transparency Internationalin korruptiolistoilla ja samoin se on korkealla, mitä tulee talouselämän läpinäkymyteen. Singapore on oikea pankkien paratiisi. Kaiken voi hoitaa salassa ja EU täytyy puuttua tähän – Latvia ja Singapore allekirjoittivat sopimuksen, jolla pyritään välttämään kaksoisverotusta ja kehittämään kahdenvälistä kauppaa. Meidän täytyy varmistaa, että sijoittajia sitovat myös ympäristöön ja työelämään liittyvät standardit. Singapore on hyvä kumppani EUlle, mutta paljon liittyy EUn kyvystä valvoa Singaporen toimia ja sitä, että se noudattaa sääntöjä. Kiitos sitten Zordievski minuutti. Zaczynaliśmy w 2014 roku Käynnistimme työmme 2014 vuonna kysymällä kysymyksiä tuomioistuimilta ja saimme vastaukset 2017 vuonna. Nyt on vuosi 2019. Indonesia, Filippiinit ja Vietnam ovat sitten siinä joukossa, joiden kanssa meillä on sopimus. Olin Kanarin ja EUn välistä sopimuksesta kovin iloinen aikanaan ja minun mielestäni investointituomioistuin järjestelmä ja kaksoisverotuksen kielto ja ovat asioita, jotka eivät ole pelkästään eduksi kumppaneillemme, vaan myös meille. Kaikenlaiset hallinnolliset esteet ovat sellaisia, jotka hukkaavat EUn aikaa ja voitaisiin kysyä, että miten nämä menettelyt voitaisiin saada avoimemmiksi ja nopeammiksi. Kiitoksia. Pidän hyvänä tätä kumppanusopimusta ja onnittelen neuvottelutiimejä heidän ponnisteluistaan. Pitkään Singapore on ollut luotettava poliittinen taloudellinen kumppani. Siellä on yli 10 000 eurooppalaista yritystä ja meillä on samoja arvoja taloudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta. Singapore on yksi ASEANin perustajajäseniä ja tärkeä maa-alueella, joten mielestäni tämä kumppanuus on hyvä geostrateginen pohja tuleville suhteille Euroopan unionin ja ASEANin jäsenvaltioiden välillä. Se on yksi suurin nopeimmin kasvavia talousalueita maailmassa. EUn ja Singaporen välinen kauppasopimus luo uusia mahdollisuuksia EUn yrityksille viedä Singaporen. Ja tällä sopimuksella EUn talouteen saadaan noin 550 miljoonaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kiitos. Kiitoksia kollegat. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Ja nyt en ota enää puhuja, puhepyyntöä vastaan Pospisille ensin. Kiitos puhemies. Haluaisin ilmaista ihailuni komission jäsentä kohtaan, kun olette saanut vietyä tämän vapaakauppasopimustyön nyt loppuun. Meidän tulisi olla johtaja, joka edistää vapaakauppaa joka puolella maailmaa, toisin kuin Yhdysvaltain nykyhallinto. Haluaisin listata yhden asian. Tulevaisuudessa meidän tulisi olla vieläkin kunnianhimoisempia tämän tyyppisissä kauppasopimusneuvotteluissa ja tietysti lyhentää neuvotteluihin käytettyä aikaa. Nyt on kulunut lähes 10 vuotta. Tiedän, että Euroopan unionin tuomioistuin oli mukana ja oli muitakin olosuhteita, jotka vaikuttivat asiaan, mutta yritetään saada aikaan sopimuksia nopeammin Toivon, että saamme aika monenvälisiä sopimuksia koko ASEAN alueen kanssa. Vapaakaupan tulisi kuulua osa- osana EUn ideologiaan maailmassa ja mietitään, miten voidaan tehdä sitä tehokkaammin. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova rovněž já chci se vyznat ve vý... Kiitos paljon puheenvuorosta ja haluaisin sanoa, että uskon vapaaseen kauppaan, esteettömään kauppaan, mutta sen täytyy perustaa yhteisiin arvoihin. Ja uskomme, että meillä on yhteisiä arvoja Singaporen kanssa esimerkiksi liberaalit tendenssit, oikeusvaltio, reilut säännöt muun muassa. Ja haluaisin onnitella esittelijää ja neuvottelutiimejä. Uskon, että meillä on vakaa tasapainoinen sopimus ja se antaa erinomaisen mahdollisuuden yrityksillemme, kansalaisillemme, instituutioillemme. En tiedä mikä muu sopimus voisi olla sellainen, joka toimisi tällä tavalla. Muita sopimuksia meillä ei ole. Menettäisimme vain aikaa, jos emme tätä hyväksyisi. Joten minä olen tämän luonnoksen hyväksymisen kannalla. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia. Singaporen suhteiden vahvistaminen on tietysti hyvä asia. Siellä on tärkeät markkinat ja näin voimme parantaa vuoropuhelua esimerkiksi ihmisoikeuksien, ympäristön, ilmastonmuutoksen ja verotuksen osalta. Mutta sopimus, josta nyt puhutaan, sisältää vaarallisia kohtia. Eli tällainen invest- välimiesmenettely, joka antaa ulkomaalaisille investoijille mahdollisuuden toimia kolmannen maan valtiota vastaan. Eli valtiota voidaan viedä oikeuteen siksi, että he ovat halunneet suojella kansanterveyttä tai ympäristöä. Meillä pitäisi olla järjestö, jossa yritysten on pakko korvata vahinko, jota ne ovat aiheuttaneet vaikka ympäristölle. Tämä on malli, Kiinalle, Meksikolle ja muille sopimuksille, joita tulevaisuudessa tullaan tekemään. Seuraava puhuja Marias, minuutti. Kiitos, puhemies. Tämä vapakauppasopimus Singaporen kanssa varmasti saa aikaan kasvua. Se tarkoittaa myös sitä, että halpatuotteiden tuonti Singaporesta EU-hun lisääntyy – sillä Singaporehan on tosiasiassa Kiinan kautta kulku satama. He tuovat tavaraa Kiinasta ja vievät sitä sitten edelleen tänne EU-hun. Tiedämme, että Singaporessa ei sinänsä valmisteta. Mitä jos valmistetaan, niin työntekijöiden oikeuksia poljetaan jatkuvasti ja palkkoja, palkkoja poljetaan myös. Mitään reilua oikeudenmukaista kauppaa ei ole. Ja siksi vapaakauppa tässä asiassa on meidän intressejämme vastaan ja tietysti vastustan myös tätä logiikkaa, jolla suojellaan sijoittajia valtioiden kustannuksella. Ja tässä on nyt unohdettu ihmisoikeudet, oikeusvaltio kokonaan ja myös sananvapaus. Uh, Kiitoksia. Siinä oli puhujalista. Sitten vielä vuoro komission jäsenelle. Paljon kiitoksia puhemies. Arvoisat hyvät arvoisat naiset ja herrat, muutama kysymys. Julkinen velka on suljettu tämän ulkopuolelle. IPA on hyvin selkeän, selkeä sen suhteen, että velkasaneeraukset suljetaan sen ulkopuolelle. Ulkomaalaisten suorien sijoitusten, sijoitukset eivät siihen kuulu. Me, ajatus kuuluu, että EU on nyt muuttunut teidän teidän tahdostanne muutettu. Nyt on uusi moderni järjestelmä, jonka julkisasiamies katsoi olevan täysin EU-säännösten kanssa yhteenmukainen. ISDS verrattuna tässä uudessa tuomioistuimessa on aivan eri, monia eri asioita. On vetomus, mahdollis, muutoksenhakumahdollisuus, henkilöt ovat täysipäiväisesti töissä, heillä on pätevyys. Ja Singapore ei ole myöskään yhteistyöhaluttomien maiden listalla. On totta, että Singapore on äh, julkaisemasta käynnistämässä rekisterin maantieteellisten merkintöjen äh, suojaamisesta. Ja tämä maantieteellinen merkintä tulee voimaan vain, jos tämä ehto toteutuu. On totta, että Singaporen täytyy vielä hyväksyä, ratifioida kolme ILO-yleissopimusta, mutta Singaporen hallituksessa tehdään kovasti työtä ja se tekee yhteistyötä ILON kanssa varmistaakseen, että lainsäädäntö on näiden kolmen yleissopimuksen kanssa yhteensopiva ja että ne myöskin ratifioidaan sitten aikanaan. Ja kuten todettiin, Singaporen hallitus on lähettänyt kirjeen näistä, tästä prosessista. Ja jos, ja toivon, että kun äänestätte näiden sopimusten puolesta vahvasti, niin äänestätte kunnianhimoisen vapaakauppasopimuksen puolesta, joka tulee olemaan mallina ja viitekohtana monille muille tuleville sopimuksille asianmaiden kanssa. Ja jos äänestätte investointisopimuksen puolesta, niin se auttaa viemään niitä asioita eteenpäin, joita te olette pyytäneet. Myös autatte, myös autatte hahmottelemaan laajempaa yhteistyötä EUn ja Singaporen välillä, esimerkiksi turvallisuudessa, tutkimuksessa mm, ja monella muulla alalla. Tämän kumppanuussopimuksen kautta. Ja tämä tulee olemaan ensimmäinen sopimus, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt tämän uuden arkkitehtuurin puitteissa. Me olemme laajentamassa ystäviemme piiriä sellaisiin maihin, jotka uskovat monenvälisyyteen, maailmanlaajuisiin sääntöihin, maihin, jotka uskovat, että voimme tehdä molemminpuolisesti hyödyllistä ja rehtiä kauppaa ystävien välillä ja jolla pystymme muovaamaan globalisaatiokehitystä. Kiitos paljon tekemästänne työstä. Esittelijät varvoisittelijät ja myöskin puhemies. Kiitokset komission jäsenelle tästä ja kaikesta tätä edeltäneestä työstä ja haluaisin vielä tässä kiittää teitä kaikista ponnisteluistanne. Toinen esittelijä on käyttänyt kaiken puheaikansa, joten jäljellä on enää heistä toinen, eli edustaja Martin, kaksi minuuttia. En tarvitse kahta minuuttia, koska komission jäsen vastasi moniin kysymykseen jo, mutta katson nyt ympärilleni, eikä täällä ole yhtään kritiikin esittäjä enää paikalla. Eli ei ole mitään, mihin vastaisin. Ja kun ajatellaan vapakauppasopimusta, niin tämä on hyvä työpaikkojen ja investointien osalta. Meidän tulisi tukea tätä. Tämän investointisopimuksesta kaikkein modernein, joka on tehty. Ja olen komission jäsen kanssa samaa mieltä. Me otamme yhteyttä samanmielisiin maihin, jotta voidaan varmistaa, että oikeusvaltioperiaatteita noudataan. Ja toiset taas haluavat, että noudataan viidakon lakia. Ja meidän on pidettävä kiinni oikeusvaltioperiaatteesta. Ja meidän pitää edistää kahdenvälisiä ja monenvälisiä kauppasuhteita. Kiitos. Kiitoksia. Nyt ymmärsin niin, että kriittiset kommentoijat kaiketi vakuuttuivat ja lähtivät sen takia pois. Kiitoksia komission jäsenelle jälleen kerran ja hyvät kollegat, yhteiskeskustelu päättyy, äänestys on huomenna. Ja nyt pääsemme siirtymään seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka onkin sitten suullinen kysymys komissiolle naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa. Suullinen kysymys siis komissiolle. Ja tässä tämän kysymyksen on tehnyt Pimenta Lopes. Annan hänelle puheenvuoron viiden minuutin ajaksi. Signor Presidente, signora Commissaria. Kiitos. Niin, ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita, jotka osallistuivat tämän kysymyksen laatimiseen. Nämä heikentämispyrkimykset naisten oikeuksia vastaan ovat ihan selvästi nähtävissä. Naisten oikeudet, oikeuksia on poljettu, ne ovat menneet taaksepäin viimeisen vuosikymmenen aikana. Oikeiston poliittiset linjaukset ovat vaikuttaneet tähän. No, muun muassa naisten eläkkeitä on leikattu, naisten työolosuhteet ovat heikentyneet julkiset palvelut eivät enää ole yhtä lailla saatavilla naisille. Ja nimenomaan ne julkiset palvelut, jotka liittyvät muun mm. muassa lastenhoitoon ja sairauteen, eläkkeisiin. Ja tämä kaikki on aiheuttanut tilanteen, jossa naiset eivät välttämättä voi olla työmarkkinoiden käytettävissä – Työntekijöihin kohdistuu suuri paine. Heidän täytyisi luopua oikeuksistaan, koska he ovat niin turvattomassa asemassa työmarkkinoilla. Nyt on käynnissä hyökkäys liittyy myös naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin. Ja heikentämispyrkimyksiä on esiintynyt myös aborttioikeuden suhteen. Työttömyys- ja köyhyysluvut ovat varsinkin naisten kohdalla nousussa aivan kestämättömällä tasolla. Palkkakuilu naisten ja miesten välillä on edelleen olemassa. Se on niin suuri, että sitä ei voi hyväksyä. Naisia, naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt ja se varmasti liittyy siihen, että olot yhteiskunnassa heikkenevät. Portugalissa Yhdeksän naista ja yksi lapsi on kuollut perheväkivallan seurauksena. Nämä luvut ovat hyvin brutaali ilmaus siitä, minkälaista väkivaltaa ja perheväkivaltaa ennen kaikkea naisiin kohdistuu. Seksuaalista väkivaltaa kohdistuu myös naisiin, samoin ahdistelua, hyväksikäyttöä, prostituutiota, väkivallan vastainen taistelu lainsäädännön avulla, joko kansallisesti tai kansainvälisesti, esimerkiksi Istanbulin yleissopimuksen avulla, on tärkeä askel, mutta kaikkea ei voi säädellä lailla. Tarvitaan vähemmän sellaisia poliittisia linjauksia, jotka murentavat naisten oikeuksia ja vahingoittavat tätä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä ja kaikki tämä liittyy siihen, että ei haluta antaa naisille kunnollisia oikeuksia. Meidän tulee tukea uhreja, vahvistaa heidän asemaansa ja vahvistaa ja tukea muun muassa ensi- ja turvakoteja, jotta naiset pääsevät riippumattomaan asemaan myös taloudellisesti. Meidän pitää suojella naisia väkivallalta kaikissa niissä vaiheissa, joita on ennen kuin elämä pystyy rakentamaan uudelleen väkivaltatapauksen jälkeen. Sosiaaliset oikeudet ovat avainasemassa, kun pyritään torjumaan kaikki näistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Meidän pitää myös pystyä torjumaan epätasa-arvoa naisten ja miesten välillä. Meidän pitää parantaa työolosuhteita, torjua palkkasyrjintää ja Naisilla on oltava oikeus äitiyteen ja meidän on suojeltava myös ihmisten oikeutta terveyteen, sosiaaliturvaan, terveydenhuoltoon. Myös vanhempia naisia on suojeltava. Kaikenlaisia uhreja on suojeltava, myös esimerkiksi prostituution uhreja ja ahdistelun uhreja, seksuaalisen ahdistelun uhreja esimerkiksi työpaikalla on myös suojeltava. Naisiin kohdistuva, kohdistuva väkivallan vastainen taistelu on sellainen, johon meidän kaikkien tulee osallistua. Ja vain niin pääsemme taka- tasa-arvoon. Welcome, Commissioner Jourova. Tervetuloa komission jäsen Jourova. Annan teille puheenvuoron. Honorable members, Europe is confronted. Kiitoksia. Euroopassa on yhä enemmän populismia ja se näkyy myöskin muukalaisvihana ja rasismina ja tahoina, jotka haluavat vähentää naisten ja tyttöjen oikeuksia. Komissio ja korkea edustaja Mogherini ovat ottaneet sukupuolten välisen tasa-arvon EUn sisäisen ja ulkoisen toiminnan ytimeen. Vuosina 2016-2019 Tämä työ on ollut tärkeää, kun olemme edistäneet sukupuolikysymysten valtavirtaistamista EU:ssa ja muualla. Nyt katsomme, millaista edistystä on saatu aikaan. Katsomme, millaisia puutteita on ja millaisia prioriteetteja meillä on tulevaisuudessa. Ja tässä kontekstissa parlamentin näkemykset ovat hyvin tervetulleita. Ja pidän hyvänä myöskin sopimusta, joka sootiin aikaan perhe- ja työelämän tasapainottamisesta näin naisilla ja tytöillä on enemmän mahdollisuuksia tasapainottaa perhe- ja työelämä. Marraskuussa 2017 komissio hyväksyi suunnitelman, jolla puututaan palkkakuiluun. Siihen liittyy yli 20 konkreettista toimenpidettä ja valtaosa niistä on pantu täytäntöön ja loput pitäisi saada päätökseen tämän vuoden puolella. Luotettavat tiedot ovat tärkeitä, kun katsotaan trendejä sukupuolten välisessä tasa-arvossa EU:ssa ja siksi eurosta tällä hetkellä kehittelee EUn tutkimusta liittyen sukupuoliperusteiseen väkivaltaan. Haluamme uusia tilastotietoja. Perusoikeusvirastohan teetti tutkimuksen viimeksi vuonna 2014. Naisen kohdistuvan väkivallan poistaminen on ollut komissiolle tärkeä tavoite ja meillä on ollut kaksi vuotta tiedotuskampanjoita ja kohdennettuja toimia. Ja meidän täytyy varmistaa se, että EU liittyy Istanbulin yleissopimukseen. Ja mitä tulee sitten jäsenvaltioiden ratifiointiin, 20 jäsenvaltiota on ratifioinut Euroopan neuvoston yleissopimuksen, mutta kuten tiedätte, ratifiointi on monissa muissa valtioissa asetettu kyseenalaiseksi. Keskustelu yleisopimuksesta osoittaa, millainen vaikutus viimeaikaisilla tapahtumilla on naisten oikeuksiin. Yleisopimuksesta on puhuttu harhaanjohtavasti julkisessa keskustelussa. Meidän täytyy puuttua tähän ja selittää, että tavoitteena on estää naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta, joka kohdistuu miehiin, naisiin tai lapsiin. Ja siinä ei ole mitään takajatuksia. Tämä tilanne halvaannuttaa jäsenvaltioita, kun ajatellaan ratifiointia ja EUn liittymistä yleissopimukseen. Aika alkaa loppua, jos haluamme hyväksyä tämän ennen parlamentin toimikauden päättymistä. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo ei ole vain ydinarvo EU:ssa, vaan se on keskeinen myöskin, kun ajatellaan EUn ulkoista toimintaa. On hyvä, että parlamentti on ollut mukana kehittämässä EUn tasa toimintasuunnitelmaa Näin voidaan vahvistaa naisten oikeuksia ja osallistumista ja poistetaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa neuvostolan uusi strategia naisiin, rauhaan ja turvallisuuteen, ja siinä on yhdistetty sisäistä ja ulkoista politiikkaa, ja on vaadittu, että analysoidaan syitä, jotka liittyvät naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja eriarvoisuuteen. Ja meidän pitää jatkaa ponnisteluitamme Tämä on yksi syystä, miksi syyskuussa 2017 EU YK kanssa käynnisti Spotlight-aloitteen ja tavoitteena oli poistaa kaikki naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta maailmanlaajuisesti. Meillä oli 500 miljoonaa varattu tähän aluksi ja toivomme, että tällä tavalla voidaan muuttaa naisten ja tyttöjen elämää kaikkialla maailmassa, erityisesti kun ajatellaan nuoria ja niitä, jotka elävät kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa. Komissio jatkaa sitoumustaan tähän ja luotan parlamentin ja neuvoston tukeen, jotta pystymme saamaan tämän toteutettua. Kiitos. Niin, nyt otamme ryhmien puheenvuorot. EPP Pietikäinen. In societies that are good... Yhteiskunnat, joilla on hyvä demokratia ja hyvinvointiyhteiskunta, avoimuus ja kunnioitus, niin naiset voivat myös hyvin. Ja päinvastoin, kun naiset voivat hyvin, niin eh, yhteiskunnallakin menee hyvin näiden aspektien suhteen. Ja senpä takia eh, tämä naisten oikeuksien rapautuminen koskee koko yhteiskunta, ei pelkästään naisia. On olemassa paljon tutkimuksia, jotka osoittavat, että kun naiset kärsivät, niin yhteiskunnat ovat matkalla hyvinvointiyhteiskunnan, demokratian ja muitakin vapauden aspektien rajoittamista. Ja meillä ei ole vapautta kysyä heiltä, että syrjitäänkö heitä heidän naiseutensa takia vai muista syistä, koska noin puolet ihmisistä ovat naisia, olivat he sitten yrittäjiä tai maahantulijoita tai vammaisia tai mitä tahansa. Eli naisilla on monenlaisia erilaisia syrjiviä ongelma-alueita, joita he joutuvat kohtaamaan. Ja viimeisen vuosien aikana Euroopassa, erityisesti tietyissä jäsenvaltioissa, naisten oikeuksia on poljettu. Naiset ovat ihmisiä ja ihmisoikeudet kuuluvat naisille ja ne myöskin kattavat seksuaaliset ja lisääntymisoikeudet, joten komission täytyy puuttua vieläkin pontevammin näihin heikentämispyrkimyksiin ja on haastettava jäsenvaltiot puuttumaan näihin asioihin kaikissa toimissaan. Sitten sosiaaliset demokraatit, Karsia Peres, kaksi minuuttia. Sarja. Kiitos puhemies, komission jäsen. Nyt puhumme siitä, että naisten oikeudet ovat ottaneet takapankkia, takapakkia Euroopassa. Viisi vuotta sitten keskustelimme täällä terveys- ja lisääntymis, seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Emme saa sallia sitä, että tyttärillämme on vähemmän oikeuksia kuin äideillämme. Tällainen uhka tällä hetkellä on todellisempi kuin koskaan. Pol- Puolan aborttilaki, Unkari, joka poistaa naistutkimuksen yliopistoissa, Bulgaria, joka ei suostu hyväksymään Istanbulin yleisopimusta. Tämä on osa uutta ultrakonservatiivista aaltoa. Espanjassa äärioikeisto totesi, että eläkkeiden kestävyyden takia naisten pitää nyt synnyttää. Meidän täytyy saada lapsia, jotta meillä on rahaa maksaa eläkkeet. Ja meillähän oli vuoden 1985 aborttillakin vuodessa pitkään. Naisten palkat ovat pienemmät, eläkkeet ovat pienemmät, meillä on vaikeuksia päästä työmarkkinoille. Me pidämme huolta toisista ja joka päivä on naisia, jotka kuolevat miehen käsissä. He ovat väkivallan ja ihmiskaupan uhreja ja myöskin naiset usein pelkäävät mennä yksin kotiin. Ja me emme tässä tilanteessa voi pysyä passiivisina. Tällä hetkellä on paljon syitä, yli tuhat syytä. Tämä on kampanja, jonka naisten tukijärjestöt ovat käynnistäneet 8. maaliskuuta. Ja Euroopan parlamentin pitää tukea naisia ja meidän täytyy tukea näitä tasa-arvovaatimuksia, koska tämä ei ole vain naisiin liittyvä kysymys. Tässä taistelemme feministisen Euroopan puolesta, joka menee eteenpäin, joka ei anna periksi ja joka tekee työtä. Kiitos. Now for the... No, but uh, we are not taking blue cards. Nyt emme ota sinisiä kortteja. Halusin vain vielä kerran selvittää sen asian, että siirrymme Catch the Eye-menettelyyn, mutta valitettavasti sinisiä kortteja en voi antaa. Me olemme 20 minuuttia myöhässä jo silloin, kun minä tulin puhemiehen paikalle. Seuraavaksi Visinjevska, olkaa hyvä. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia kovasti, puhemies. On selvää, että minä puollan tasa-arvoa, mutta minä en ole tämän päätöslauselman olettamien kanssa samaa mieltä. Ensinnäkään siksi, että siinä pyritään rajoittamaan ilmaisun vapautta. Kritisoimalla Istanbulin yleissopimusta ja tässä myös tuomitaan tavallaan perhepolitiikka. Väitetään, että äitiys estää uran kehitystä. Ja kolmanneksi sen vuoksi, että tämä teksti sisältää naurettavan vetoomuksen siitä, että elämän suojelu on disinformaatiota. Minä en voi hyväksyä tällaista olettamaa, eli että vähemmistöjen oikeuksilla voitaisiin tehdä hallaa naisten oikeuksille. Siksi olen sitä mieltä, että meillä pitäisi olla vaihtoehdollinen muutosesitys, jossa puhutaan muun muassa silpomisesta, pakkoavioliitoista – ja niin edespäin. Olen sitä mieltä, että naisten täytyy olla aktiivisempia poliittisessa elämässä. Kiitoksia kovasti. Olen pahoillani, että Aldelta jäi puheenkaan sitten. Puhemies, kiitoksia komissaari. Haluan kiittää esittelijää ja varjoesittelijää todella hyvästä yhteistyöstä naisten oikeu, naiset kärsivät äh, syrjinnästä, häirinnästä. He eivät voi osallistua täysimääräisesti poliittisen elämään, julkisen elämään. Ne kärsivät väkivallasta, perustuu heidän sukupuolensa ja tapahtuu väärinkäytöksessä se kotona julkisessa elämässä. Nyt näemme tällaisen naisten oikeuksien heikentämispyrkimykset, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin. Meidän pitää olla valppaina. Viime vuosikymmenten edistysaskelt ovat hauraita eikä pitäisi pitää niitä itsestäänselvytynä. Ultrakonservatiiviset, feminismin vastaiset ryhmät kyseenalaistavat jatkuvasti tasa-arvoa ja käyttävät perinnettä, kulttuuria, uskontoa legitimoidakseen tämän, nämä heikentämispyrkimykset. Tähän liittyy myös organisoitu lobbaus orpa, aborttia vastaan, lisääntymisoikeuksia vastaan, seksuaalista koulutusta vastaan. Tämä osoittaa, missä määrin tällainen naisten oikeuksien heikentäminen tapahtuu Euroopassakin. Tässä päätöslausumassa vetoamme e- EU-hun, jotta se tekee sanoista tekoja, vetoan unionin ja jäsenvaltioihin, että ne sitoutuvat siihen, että toteutetaan naisten ihmisoikeuksia ja nopeutetaan sitä, miten täytäntöön pannaan kaikkia naisten oikeu- välineitä, pidetään naisten oikeudet agendalla esillä jatkuvasti ja lopuksi investoidaan naisten ja tyttöjen oikeuksiin ja naisjärjestöihin ja varmistetaan se, että kansalliset ja alueelliset budjetit sisältävät äh, suurempia investointeja naisten oikeuksien varmistamisen saman ja pitää ottaa huomioon naisten oikeudet kaikissa kysymyksissä ja kansallisissa valtuuskunnissa, jos toimitaan kansainvälisissä yhteyksissä. Sitten olen tyytyväinen, että naisten puolesta tekevät tärkeää työtä. Usein heihin kohdentuu syyttävä toiminta, koska he haluavat edistää sukupuolien välistä tasa-arvoa. Kiitos. GUE Group. Kiitoksia GUEn puolesta. Minuutin saa Björk. Kvinnors rättigheter är en central del av demokratin. Naisten oikeudet ovat keskeinen osa demokratiaa ja sen pitäisi olla itsestäänselvyys. Siitä huolimatta me toteamme tässä itsestään selvänä, että meillä on heikentämispyrkimyksiä. Tämä on ideologista ja poliittista kun puhutaan naisista, tasa-arvoisista, konservatiiviset, nationalistiset voimat uhkaavat meidän oikeuksiamme. On myös ihan selvää, että naisten köyhyys kasvaa, työttömyys, huonompi palve, sosiaalisten palveluiden saatavuus ja naisaktivistit ja naiset ylipäätään joutuvat hyökkäyksien kohteeksi. Tämä taistelu naisten oikeuksien puolesta ei ole mikään luonnonlaki, kuten äitini sanoi, että maalin tilanne kyllä paranee, vaan kyseessä on muun muassa taloudellisen riippumattomuuden ja itsenäisyyden tavoittelu. Ja nyt ollaan päästy tähän tilanteeseen ja minusta on outoa, että otetaan askel taaksepäin. Pitäisi vaatia, että mennään eteenpäin. Tämä feministinen taistelu ei koskaan tule antautumaan. Me emme alla konservatiivisten voimien tai kenenkään muunkaan kontrolloida meidän elämäämme. Kiitoksia. Seuraavaksi Rainke puolitoista minuuttia vihreiden puolesta. In Bulgarien wird die Bevölkerung mit falschen... Bulgariassa väestöä kiihotetaan ratifiointia vastaan väärin tiedoin ja kouluissa on määrä esittää sellaista sukupuolivalistusta, että masturbointi johtaa pornon käyttöön. Saksassa on annettu on, pyritään jälleen poistamaan abortista tiedottaminen ja meillä on annettu huomattavan paljon tutkimukseen, joka osoittaa raskauden keskeyttämisen negatiiviset vaikutukset. Tämä heikentämispyrkimys on selvä. Kaikkialla Euroopassa toimitaan saavutettua vastaan ja ennen kaikkea tämä koskee naisia. Naisen kehon kontrollointi on neokonservatiivisten kristillisten voimien, kristillisfundamentalistivoimien asialistan kärjessä. Tähän kuuluu myös likakampanja Istanbulin yleissopimusta vastaan. Ei pelkästään ideoilla, vaan ennen kaikkea rahalla. Amerikkalaiset organisaatiot ja venäläiset oligarkit eh, vaikuttavat Eurooppaan, jotta kelloa käännettäisiin takaisinpäin. Ja mitä me teemme? Olemme odottaneet aivan liian pitkään, emmekä ole tehneet mitään. Tämän pitää nyt loppua. Meidän on avattava suumme ja toimittava näitä liikkeitä vastaan, jotka halveksuvat naisia. Ja jos yritetään luoda jonkinlaista äh, rasistista, patriarkaalista järjestystä uudelleen, meidän vastarintamme on taattu. Ja mistä se alkaa täältä parlamentista? Puhemies Antonio Tajani on ilmoittanut, että hän aikoo osallistua maaliskuussa äh, Ähm, taantumuksellisten voimien kokouksen. Sanon vain, että jos puhemies millään tavalla haluaa toimia oikein, hän kyllä peruu tämän osallistumisensa. Anteeksi nyt vaan, mutta ai, aika täytyy kunnioittaa. Tässä ollaan jo jälkijunassa. Seuraavaksi Sosniers minuutti. E, pani Lopez martwi się tutaj, że obserwuje wrogie nastawienie. Lopez on huolissaan siitä, että naisten oikeuksiin suhtaudutaan vihamielisesti. No mitä väliä hänen mielipiteillään on? Hän puhuu pötyä. Samalla tavalla kuin puhutaan pötyä syrjinnästä. Ehkäpä olette huomanneet, että teidän puheenne ei saa tukea, eivät saa tukea, koska yhteiskunnassa jatkuvasti harjoitetaan propagandaa, halutaan osoittaa, että halutaan puhua X- ja Y-kromosomien tasa-arvosta. No, tämä on ihan hyvä esimerkki siitä, miten luodaan ongelmia siellä, missä niitä ei ole. Jos te puhutte tätä pötyänne ja mitään tuloksia ei tule, ja itse sanoitte, vaikka itse väitätte, että tulee, niin se tarkoittaa sitä, että homma ei toimi. Eli mikä on feministien johtopäätös? Lisää samaa, lisää keskustelua, lisää hölynpölyä, lisää vetomuksia ja ärsytätte ihmisiä vain enemmän. Thank you. Uh, next, uh, Mrs. rejewicz for one minute. Ja seuraavaksi Kozlovska-Vets. Puhemies, komission ja sen naisten herrat naisten oikeudet ovat aina olleet ja ovat osa ihmisoikeuksia – ei ole poliittisempaa organisaatiota naisille kuin EU, e mutta tämä päätöslauselma ei tule tyhjästä, koska oikeistovallankumous on heikentänyt naisten oikeuksia ja sitten tämä takaisku liittyy kaikkein yksityisempään osaan naisten elämää, seksuaalisuuteen, terveyteen, koska he tarvitsevat lääkärin reseptimääräyksen öö, ehkäisytabletteja vastaan ja naisjärjestöjen rahoitusta poistetaan, koulutuksella lisätään ja valtio suhtautuu epäilevästi feministiseen agendaan. Ja on vaikea uskoa tämä tällä vuosituhannella. Arvoisa komissaari, on korkea aika sille, että te tarkastelette tarkemmin, mit, mit, miten on mahdollista puuttua tähän ja käyttää kaikkia mahdollisuuksia hyväksi, että estetään tämä tasa-arvon heikentämispyrkimys ja tuetaan naisten liikkeitä EU-ssa. Seuraavaksi Japonia komissaari, nepaisant priimtų teisės aktų Puhemies, komission jäsen, vaikka oikeussäädöksiä, suosituksia ja muita on hyväksytty, todellisuudessa ollaan vasta puolivälissä kohti sukupuolten tasa-arvoa. Tällä hetkellä edistys on todella hidasta ja joillakin alueilla naisten oikeus tilanne on entistäkin huonompi. Ensinnäkin toistaiseksi emme ole kyenneet poistamaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, joka on yksi suurimmista ihmisoikeusrikkomuksista. Meillä on edelleenkin kahdeksan jäsenvaltiota, joissa Istanbulin yleissopimus on ratifioimatta. Tarkoittaako tämä sitä, että noissa maissa ei ole naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vai että niiden hallitukset ovat haluttomia ratifioimaan tämän kansainvälisen asiakirjan? Valitettavasti meillä ei edelleen edelleenkään ole samaa palkkaa samasta työstä miehille ja naisille. Meillä on olemassa huomattavia jopa 40 prosentin eroja. Ja politiikassa ja päätöksenteossa naiset joutuvat edelleen taistelemaan saadakseen samat oikeudet politiikassa. Omassa maassani Liettuassa hallituksessa ei ole yhtä ainutta naista arvoisa puhemies naisten syrjintää monilla alueilla on asia, joita vastaan pitää jatkuvasti ja kaikkialla taistella. Naiset, jotka joutuvat sukupuolensa takia pelkästään uhreiksi, eh, johtaa sellaiseen poliittiseen ympäristöön, missä jotkut yhteiskuntaryhmät suhtautuvat tähän selkeällä tavalla. On tärkeää, että naiset voisivat vapaasti valita, miten haluavat elämänsä elää, mutta hänen ei pidä tässä on kyse vain feministien ja perinteisten tahojen vastaisesta toiminnasta. Kyse on vain siitä, että pitää kunnioittaa naisten valintoja elämässään. Pitää olla tietoinen oikeudesta elämään. Tässä ei pidä mitenkään silti vähentää naisten oikeuksia naiset ja tytöt joutuvat usein eivät voi taistella oikeuksien puolesta joissakin päin maailmaa ja meidän pitäisi pyrkiä auttamaan heitä. Uh, uh, niin, niille kollegoille, jotka eivät ole olleet täällä alusta saakka, niin minä, kun minä tulin tänne, niin täällä oltiin jo kaksi minuuttia myöhässä, joten en voi hyväksyä sinisiä kortteja aikasyistä. Sitten seuraavaksi Urtasun minuutti. Eh. Kiitoksia. Talous kriisi on vähentänyt myös naisten oikeuksia selvästi. Säästöt ovat muuttaneet toimintaa konservatiiviseen suuntaan. Sitten äärioikeisto, se vaikuttaa erittäin vakavalla tavalla tiettyihin agendoihin. Demokratian järjestelmässä voimme nähdä selvästi, että naisten oikeudet ovat kärsineet. Joissakin maissa jopa, jopa on kyseenalaistettu lait naisiin kohdistuvan väkivaltaa vastaan. niin Esimerkiksi Andalusiassa, missä eh, kansanpuolueen johtajat ovat toimineet tältä mutta mistä, mistä oikein on kyse, mistä puhumme? Yhteiskunta on syvästi eh, syrjivä. Tässä tarvitaan kunnanhimoista tasa-arvopolitiikkaa enemmän kuin koskaan. Pitää ottaa kaikki käyttöön neuvostossakin ja ryhtyä offensiivisesti puolustamaan Istanbulin sopimusta ja lähteä liikkeelle. Toivottavasti tässä onnistutaan, että voidaan toimia naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolesta. Kiitos. Mrs. Matera. Matera, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia puhemies. Olemme nyt päässeet viimeisiin keskusteluihin tämän lainsäädäntökauden aikana. Me olemme tehneet kovasti työtä naisten oikeuksien valiokunnassa Euroopan parlamentissa, mutta en ole kauhean tyytyväinen, koska artiklassa kahdeksan seutsopimuksessa sitä ei ole sovellettu kaikissa jäsenvaltioissa. On sellaisia voimia, jotka johtavat siihen, että että naisten oikeuksia jatkuvasti marginalisoidaan. Vuosina 2005-2015 tulevat tiedot osoittavat, että näin on. Ja tämä on, näin on tapahtunut kaikissa jäsenvaltioissa. Ja naiset ovat äärimmäisen heikossa asemassa silloin, kun esimerkiksi taloudella menee huonosti. Ja meillä on edelleenkin e, esteitä tiellä esimerkiksi määritelmissä, jotka liittyvät Istanbulin yleissopimukseen. Joo. Puhemies keskeyttää. Arvon kollegat, olen pahoillani siitä, että me olemme, me, täytyy kertoa teille, että olemme edelleenkin kaksi minuuttia jäljessä. Voin ottaa vain yhden jäsenen per poliittinen ryhmä. Tää, muuten emme voi toimia reilusti. Tämä tarkoittaa sitä, että Schroedervaa Äh, Jurek ja Forensa. Äh, valitettavasti äh, joudun tämän teille sanomaan. Seuraavaksi heidän minuutti. Lähes 15 vuotta europarlamentissa ollessani olen nähnyt, miten tasa-arvo ja naisten oikeudet yksi tärkeimmistä prioriteeteistani. Nämä ovat olleet ratkaisevia siinä, että kaikki ylipäätään toimii. Kaikki jäsenvaltiot ovat EU-sopimuksen hyväksymällä ottaneet vastuulleen taata perustavanlaatuiset oikeudet ja myös naisten oikeudet. Ja jos tätä nyt ei tapahdu eu ja jäsenvaltioissa, olen hyvin hämmästynyt. Näiden kymmenen vuoden aikana, jossa nyt ollaan oltu, on voitu nähdä räikeitä, organisoituja, puutteita puuttumisia naisten tasa-arvoon ja oikeuksiin. Nyt mennään taaksepäin, ei eteenpäin. Jotkut jäsenvaltiot rajoittavat esimerkiksi lisääntymisterveyden ääreen pääsyä ja vähennetään järjestöjen mahdollisuutta työskennellä ja me näemme, miten tässä on muututtu hyvin marginaalisesta edistyksestä. Voidaan ainoastaan puhua vuoteen 2015 mennessä kymmenen vuoden jaksolla. Minulle feministinä tämä on todellakin vakava asia. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi sulle minuutti. Gracias, president. Una brecha salarial del 10... Kiitoksia. Palkkaero. Eläkerot ovat varsin suuria. Joka kolmas nainen on kärsinyt väkivallasta, seksuaalista tai ruumiillista väkivallasta tai monemmista myös tästä, täällä parlamentissa näin on. Luvut ovat varsin selkeitä. Olemme vielä kaukana siitä, että on saatu aikaan todellinen tasa-arvo sukupuolten välillä ja siltikin oikeisto uskaltaa kyseenalaistaa joka kerta enemmän kehityksen ja estää välttämättömiä toimia, joilla pystyttäisiin varmistamaan naisten oikeuksien varmistaminen Ultrakonservatiiveja löytyy myös Espanjan valtiosta. Uusfrankilaiset usko, uskaltavat kyseenalaistaa jopa äh, olemassa on He puhuvat koti, perheväkivallasta ja väittävät, että luvut ovat valheellisia, mutta jatkuvasti edelleen hyökätään naisten oikeuksia vastaan ja, feminismi kuitenkin kasvaa. Se nähtiin 8. maaliskuuta, tullaan näkemään 8. maaliskuuta jälleen tänäkin vuonna uskon. Kiitoksia, Suvitsa, minuut. Kiitokset puhemies Naisten oikeuksien vahvistaminen ja sukupuolten tasa-arvo ovat Euroopan unionin perusoikeuksia ja siksi olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka puhuvat viimeaikaisesta päinvastaisesta kehityksestä ja liikehdinnästä. Tähän liittyy vahvasti myös vihapuhe, jota kuulemme yhä enemmän. On olemassa sellaisiakin, jotka sanovat, että demokraattinen yhteiskunta on niin vahva, että naisten oikeuksia ei tarvitsisi vahvistaa. Vasemmalta puolelta sanottiin, että että tyttärillämme ei tule olla vähemmän oikeuksia kuin äideillämme, oli mitä tällä nyt sitten tarkoitetaankin. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on yhteiskunnassamme edelleenkin ja me teemme hyvin vähän sitä vastaan, jopa niissä maissa, jotka ovat jo ratifioineet Istanbulin yleissopimuksen. Meidän on toimittava tätä kehitystä vastaan ja meillä on jo hyvin paljon tätä koskevia asiakirjoja, mutta paljon emme ole vielä tehneet. Peter. i ženama osigurali jednake mogućnosti Puhemies, meillä ei ole vielä tasa-arvoa Euroopassakaan ja edistys naisten oikeuksien kohdalla ei vielä näy kaikissa poliittisissa instituutioissakaan. Tämä koskee myös sosiaaliturvaa ja se näkyy naisin kohdistuvassa väkivallassa. Syrjintää tapahtuu eri tasoilla. Naisten pitää usein valita joko perhe tai ura pikemminkin sen sijaan, että autettaisiin heitä yhdistämään nämä molemmat tämä kannattaa nyt pyrkiä ratkaisemaan ja pitää reagoida näihin kysymyksiin. En usko, että täytyy hyväksyä sitä, että määritelmät muuttuvat ajan kuluessa naisten oikeuksia ei pidä uudelleen määritellä ajan hengessä. Päinvastoin nämä periaatteet ovat universaaleja ikuisia. Minä taistelen sen puolesta, että noudatan jokaisen ihmisen olennon oikeuksia ja olen pettynyt pettynyt siihen, mitä tässä mietinnössä sanotaan, enkä voi sitä tukea. Ja Catch the Eye-osiossa vain yksi per poliittinen ryhmä, ensimmäinen puhuja. faktem, Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti puhemies. On aivan totta, että tasa-arvo ja tasapuoliset oikeudet ovat pitkän tähtäyksen tavoite Euroopan tasolla meidän tulee tukea kaikkia niitä toimia, joiden avulla voidaan ylläpitää naisten oikeuksia yhteiskunnassa ja voidaan antaa naisille mahdollisuus äh, valita äitiyden ja äh, uran välillä. Direktiiviehdotus mahdollistaa sen, että yksityisen ja äh, ammattielämän, ammatillisen elämän Äh, valitseminen tai yhteensovittaminen on helpompaa. On ikävää, että kristillisdemokraattiset puolueet ovat äh, halunneet äh, sahata oksaa tämän asian alta. Ja kun puhutaan elämästä, niin meidän tulisi puoltaa sellaisia politiikkoja, jotka suojelevat äitiyttä ja vanhemmuutta. On tärkeää, että Euroopan parlamentti käsittelee tämänhetkisiä heikentämispyrkimyksiä naisten ja sukupuolten tasa-arvossa Euroopan unionissa ennen kaikkea, koska jotkut niistä voimista, jotka tätä harjoittavat, ovat edustettuina täällä. Konservatiivivoimat kasvavat, ovat hyvin organisoituneita ja ovat onnistuneet vakuuttamaan yhä useammat siitä, että he ovat oikealla puolella historiaa. Tämä on vaarallista. Sukupuoli ja lisääntymisoikeuksiin kohdistuvat loukkaukset ovat yhä yleisempiä Euroopassa. Jotkut maat rajoittavat jopa ehkäisyvalmisteiden saantia. Ja tässä puututaan myös HLBTI plus ihmisten oikeuksiin. Istanbulin sopimuksen ratifiointi on niin tuskallista, vaikka se on paras konsti, jolla toimia sukupuoleen sidottua väkivalta. Minä olen hyvin huolissani siitä, että jotkut ihmiset eivät huomaa tätä heikentämistä, uskovat, että feminismi on menneisyyden taistelua, mutta meidän on puhuttava edelleen vahvasti naisten oikeuksien puolesta, jotta ne, jotka kasvavat nyt, voivat jatkaa taistelua. Jurek, minuutti. Komissaari, hyvät kollegat, Istanbulin yleissopimuksen sanotaan johtavan julkista mielipidettä harhaan. Artiklassa 14 tässä yleissopimuksessa sanotaan, että kouluissa täytyy edistää ei-tyypillisiä sukupuolirooleja, kun taas vanhemmilla pitäisi olla oikeus sanoa ei tällaiselle koulutukselle. Sanotaan, että koulussa tulisi juuria pois sellaiset perinteet ja tavat, jotka korostavat naisten perinteisiä Äh, rooleja. Kuinka te voitte sanoa, että maat, jotka eivät hyväksyneet tätä yleissopimusta, sietävät aggressioita? Äh, äh, Saksassa pikemminkin kuin Sekissä on pakkoavioliittoja, joten älkää johtako ihmisiä harhaan, älkääkä syyttäkö sellaisia maita kuin Bulgaria, jotka eivät halua tällaista yleissopimusta. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Tässä tällä, tällä mantereella on ristiriitoja. Feminismi liikkeenä on yhä vahvempi. Se haluaa torjua patriarkaalisia järjestelmiä. Mutta kun katsoo vaikka omaa maatani, niin en tiedä, tietääkö komissaari sen, että syyskuussa FEM-valiokunnassa kuultiin muutamia feministejä, muun muassa – henkilöitä, jotka edustavat kansa, muun muassa kansainvälisiä järjestöjä, sellaisia järjestöjä ja paikkoja, joissa jotka pyrkivät jatkuvasti torjumaan syrjintää. Ja valiokuntamme lähetti valtuuskunnan Italian eh, paikalle, jossa esimerkiksi eh, vastustetaan eh, aborttia. Ja jälleen kerran 8.3. naisten päivänä meidän täytyy marssia tätäkin vastaan. Komissaari, olkaa hyvä. Thank you. Yes, uh, honorable members. Uh, Arvoisat parlamentin jäsenet, haluan lopuksi todeta, että olen kiitollinen tuesta, jota olen saanut parlamentilta, kun edistetään sukupuolta välistä tasa-arvoa ja naisten oikeuksia, niin toistan vain, koska tiedän, että olemme nyt myöhässä aikataulusta vastaan Rova Materalle.